Jatkamme istuntoa. Ensiksi on eilen, kun ei äänestetty ö, työjärjestyksen mukaisesti ja nämä ilmoitukset on näin ollen hyväksytty. Ja sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan nimittäin korkean edustajan ja neuvoston edustajan tilannekatsaus ja julkilausuma Burkina Fason turvallisuustilanteesta. Ja Suomen puolesta puhuu ministeri Tuppurainen. Olkaa hyvä. Puhemies, viime kuukausien aikana olemme nähneet, kuinka turvallisuustilanne Burkina Fasossa on dramaattisesti heikentynyt. Alkuun haluaisin osoittaa solidaarisuuttamme Burkinan kansalle. Yli 200 ihmistä on saanut tänä vuonna jo surmansa, 60 on saanut surmansa viimeisemmän kuukauden aikana. Turvallisuustilanne rasittaa jo vaikeassa tilanteessa olevia sosiaalipalveluita. Nyt sisäisiä siirtolaisia on jo tuhansittain ja näin elintarvike terveydenhuolto, sanitaatiopalveluiden toimittaminen on kovin vaikeaa. Myös sosiaalinen kohesio kärsii. Islamistiryhmät suuntaavat iskunsa sekä sivileihin että sotilaskohteisiin ja luovat koston kierteen eri yhteisöjen välille. He yrittävät lietsoa uskonnollista sotaa sellaisessa maassa, jolla on pitkä historia rauhanomaisesta yhteiselosta eri ryhmien kesken. Euroopan unioni on nyt entistä lähempänä Burkina Fason kansan kanssa. Viimeisten seitsemän vuoden aikana olemme mobilisoineet yli miljardi euroa Burkinan kehitysohjelmiin. Korkeadustaja Mogherini oli Uka Dadugussa kesän aikana kun siellä järjestettiin viides EUn ja G5 Sahelmaiden välinen huippukokous. Kokouksessa hän ilmoitti 138 miljoonasta eurosta, jolla tuetaan G5 Sahel-joukkoja. Näillä joukoilla on tärkeä rooli jihadistijoukkojen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Meidän sotilaalliset ja siviilitoimemme tekevät laajaa yhteistyötä esimerkiksi ranskalaisen operaation Barkanen kanssa. Kehityspolitiikan näkymät ovat hyvin tärkeät ja tämä olikin yksi pääviesteistä, jonka korkea edustaja omalla vierailullaan välitti eteenpäin. Olemme tyytyväisiä siitä, että G5-maat ovat sitoutuneet hyväksymän strategisen integroidun puitteiston, jonka tarkoitus on huomioida sekä turvallisuus- että kehitysnäkökohdat ja tunnistaa prioriteettialueita näille toimille. Burkinan hallitus on myös esittänyt Sahelin hätäsuunnitelman kattamaan myös itäiset alueet, ja tämä on myönteistä kehitystä. Korkeudustaja Mogherini vierailullaan vetosi edistyksen puolesta Terrorismin vastainen taistelu voi tuottaa tuloksia vain niin, että turvallisuusjoukot kunnioittavat ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Tämä on ainoa tapa luoda luottamusta valtion toimijoiden ja väestön välille. Kansallinen vuoropuhelu on tärkeä rakennuspalikka kohesion luomiseksi. On tärkeää, että kaikki etniset yhteisöt kokevat, että he ovat osa kansallista perhettä. Terroristit lietsovat vihaa ja ryhmien välistä äh, kitkaa. Nyt pitäisi investoida päinvastaiseen niin, että kaikki voisivat kokea tuntevansa kansakuntaan. Turvallisuus on kaikki kaikessa. Se ei kuitenkaan ole ainoa ratkaisu niihin haasteisiin, joita tällä maalla on vastassaan. Poli- poliittiset, turvallisuus ja kehityskysymykset äh, ja niiden väliset yhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Burkinan vierailullaan korkea edustaja vieraili myös EUn rahoittamassa kouluhankkeessa. Koulutus nimittäin on minkä tahansa maan vahvuuden perustana. Kansainvälinen Mm, koordinointi on myös tärkeää ja EU on valmis tekemään koko alueen kanssa yhteistyötä. Tästä syystä käytimmekin tilaisuuden hyväksi ECOWASin ylimääräisessä kokouksessa viime lauantaina ja keskustelimme koko alueen maiden kanssa siitä, miten ne voisivat osallistua terrorismin vastaiseen työhön ja miten me voisimme koordinoida toimiamme. Vuodesta 2015 rauhanomainen maa Burkina Faso tässä tapauksessa on joutunut kohtaamaan ennen näkemätöntä väkivaltaa. Me eurooppalaiset olemme tehostaneet tukitoimiamme, jotta eskalaatio saadaan pysäytetyksi. Kyse on myös meidän turvallisuudestamme. Haluamme, että Sahelin ihmiset voivat ottaa oman kohtalonsa käsiinsä. Me olemme jatkossakin Burkina Fason tärkeä kumppani. Kiitos. Kiitos ministeri Tuppurainen. Ja sitten kollega Helveni, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin muistuttaa, että jihadistiorganisaatiot ovat terroristiorganisaatioita ja tämä, nämä ovat menettäneet jalansijaa lähi irässä ja tänä päivänä uusi kalifaatti on rakenteilla Sahelin alueelle, Saharan eteläpuolelle. Ja Burkina Faso on tässä keskiössä, Mali, Niger ja Chad. Nämä ovat niitä maita, joissa 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Vuodesta 2015 alkaen noin 500 ihmistä Burkina Fasossa on menettänyt henkensä terroristi-iskuissa. Näitä iskuja on tehty kaupunkeihin, kouluihin, mihin tahansa, missä ihmisiä on. 200 koulua on suljettu ja 300 000 lasta ei pääse kouluun. Ja, ja sitten näitä iskuja on koko ajan. Ja Cesar Fernandes sitten myös tapettiin terroristien toimesta tässä vastikään. Ja kristittyjä on tapettu ihan vastikään. Ja tällaista Burkina Fasossa tapahtuu ja etninen monimuotoisuus on koetuksella kun jihadistit terrorisoivat aluetta. Ja nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, että eurooppalaiset toimielimet todella panostavat siihen, että saadaan aikaan neutraliteetti ja täytyy miettiä, miten tähän parhaiten reagoisimme ja erityisesti kristittyjen vainoaminen johtaa maasta muuttoon ja se horjuttaa vakavasti yhteiskunnallista tasapainoa. Ihmiset, jotka eivät voi elää turvassa, lähtevät pois. Näin yksinkertaista se on ja tähän pitää reagoida. Kiitos. Ja seuraavaksi kollega Arena, puolitoista minuuttia. Kiitoksia vuodesta 2015 alkaen. Burkina Fasossa ääriliikkeet ovat äh, Niitä on syntynyt paljon ja ne ovat toimineet kansalaisia kohtaan yhä väkivaltaisemmin. Äh, G5 Sahelin alueella on hyödyksi, kun taistellaan näitä joukkoja vastaan, mutta Kansalaiset ovat myös heikossa asemassa köyhyydensä takia. Terrorismi ei liity, ei rajoitu pelkästään sotilaalliseen vastaukseen. Burkinassa on ryhdytty tuotantosektorin suojelemiseen esimerkiksi ruokaöljytuotantosektorin suojelemiseksi. No mikä on Euroopan unionin johdonmukaisuus tässä? Se kannustaa tällaisiin Länsi-Afrikan vapakauppasopimuksiin ja sitten toimii kuitenkin niin, että kansalais, kansalaiset paikallisyhteisössä köyhtyvät. Eikö olisi paljon parempi, johdonmukaisempaa ja rakenteellisesti järkevämpää luoda sellainen kumppanuus, jolla suojellaan paikallistaloutta eikä heikennetä sitä Maataloushan edustaa työpaikkoja 80 prosentille, 90 prosentille Burkina Fasolaista paikallisesti. Minun mielestäni nyt on todellakin korkea aika Euroopan unionin tarkastella uudelleen äh, Afrikan kanssa luomiaan talouskumppanuuksia niin, että saadaan aikaiseksi hyvää kehityspolitiikkaa eikä pelkästään tällaista elintarviketurvallisuuden suojelupolitiikkaa. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Berg. Kiitos puhemies. Burkina Fason tilanne on mahtava esimerkki siitä, miten politiikkamme jihadismia vastaan ei toimi. Ja kaos, joka Burkina Fasossa vallitsee, voi johtaa massamaahanmuuttoon. Ihmiset hakevat turvaa joko naapurimaista tai Euroopasta. Burkina Faso oli rauhallinen maa ja nyt Al-Qaida ja Boko Haram Malista tulleet taistelijat horjuttavat vakavasti tasapainoa. Näitä taistelijoita koulutetaan Afganistanissa, Libyasta tulevat aseet ja siellä on ollut todella satunnaista tappamista ja nyt kuitenkin entistä useammin iskut kohdistuvat kristittyihin. Ja nyt jokainen, jolla on joku kristillinen symboli, vaikkapa risti kaulassa, niin joutuu tapetuksi, kirkkoja poltetaan ja niin edespäin. Ja taas käy niin, että kristittyt joutuvat puhdistusoperaation kohteeksi. Jihadismi valtaa tämänkin maan. Kiitos kollega Berg ja sitten kollega Kanko, olkaa hyvä edustaja Kanko. Pagolin Kanko. Um, Arvoisa ministeri, hyvät kollegat. Burkina Fasolainen tyttö on tehnyt päälläni nyt olevan mekon. Kun olin hänen ikäisensä, meillä oli paljon unelmia. Kukapa ei unelmoisi silloin, kun on 20-vuotias mutta minkälainen on hänen tulevaisuutensa Burkina Fasossa taikka täällä, jossa käydään globaalia sotaa ja jihadismi rehottaa? Burkina Faso on oma kotimaani. Siellä minä olen leikkinyt lapsena. Nyt kuitenkin jihadistinen väkivalta etenee ja leviää siellä. Ei pidä jäädä katsomaan liian pitkään, äh, kun niin kuin pääsi käymään muissa paikoissa, joissa jihadistien ryhmät äh, levittävät toimintansa. On paljon kokouksia, joita järjestetään, mutta eikö nyt tarvittaisi konkreettisia tuloksia ja toimia? Äh, lisääntyvä epävarmuus on aivan konkreettinen tekijä, joka vaikuttaa kaikkien jokapäiväiseen elämään, mukaan tämä pieni tyttö lapset eivät saa koulutusta, he eivät pääse kouluun, aseryhmät äh, heitä rekrytoivat ja heitä käytetään hyväksi. Äh, tämä johtaa sitten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raskauksiin. Mm, lehdistön vapaus on kärsinyt äh, siitä, että ei saa raportoida näistä sotilastoimista. Terveyskeskuksia suljetaan, yritykset muuttavat pois. Eilen puhuin Brysselissä eräänkin yritysjohtajan kanssa tästä. Me tarvitsemme vähemmän kokouksia ja enemmän tuloksia ja konkreettisia toimia. Kiitos edustaja Kanko. Sitten yksi minuutti edustaja Zorinio. Kiitoksia puhemies. Burkina Fasosta tulevat katsaukset ovat äärimmäisen huolestuttavia. Inhim- tällainen turvallisuustilanne ihmisten humanitaarinen tilanne on erittäin huolestuttava. Kansalaiset ovat heikossa asemassa ja monet tarvitsevat kiireellistä sairaalahoitoa. Lapset eivät pääse kouluihin, koska turvallisuussyistä niitä on suljettu. Viime kuukausina kymmenet ihmiset ovat kuolleet hyökkäyksissä. Tässä yritetään rajoittaa terroristiryhmiä pohjoisen ja itäosan maassa – mutta jotta voitaisiin estää niiden toiminta muualla. Mutta tätä työtä ei ole tehty kovinkaan koordinoidusti eikä hyvässä yhteistyössä. Terroristit ö, toimivat myös rajat ylittävästi ja häiritsevät kaikkia. Me tarvitsemme todella kansainvälistä huomiota tälle asialle nyt. Euroopan unionin täytyy toimia niin, että voidaan turvata rauha ja turvallisuus Burkanin Fasossa. Kiitos kollega Torin, ja sitten edustaja Bilde. Près de 300 000 déplacés. Puhemies, koulut on suljettu, ihmiset joutuvat jättämään koto, kotinsa. Opettajia, jotka opettavat ranskan kieltä, äh, vainotaan. Tämä on realiteettia nyt äh, islamistisessa Burkina Fasossa siellä on vaarana myös nälänhätä. Kuka on syyllinen? Cedric de Pierpont ja Virton Selon muistuttavat meitä siitä kielestä, jota Ranskassa on käytetty vuodesta 2013 lähtien terrorismin vastaisessa työssä. Ukadudussa on tärkeää, että avun lupaukset muun muassa vuoden 2018 Brysselin kokouksesta nyt täytetään Euroopan tasolla ja myös maailmanlaajuisesti. On huomioitava paikallisen armeijan tarpeet, sillä tarvitaan varusteita ja koulutusta. On hyvin kunnianhimoinen hanke alueen sähköistämiseksi. Tarvitaan energia- ja tieverkostoja ja tarvitaan myös viljelyksen tukea. Tarpeet Sahelin alueella ovat valtavat meidän vastauksemme riippuu siitä, miten saamme Euroopassa yhteistyötä aikaiseksi. Siitä riippuu myös meidän tulevaisuutemme ja maahanmuuton tulevaisuus. Bilde. Kiitos edustaja Bilde. Sitten Catch the Eye-menettely. Kollega Kemper on seuraavana. Olkaa hyvä. Dziękuję. Pani minister Burkina Faso jest miejscem coraz częstszych i bardziej... Arvoisa ministeri, Burkina Faso on paikka, jossa neljän vuoden sisällä jihadistihyökkäykset ovat lisääntyneet huomattavasti. Erityisesti iskut kohdistuvat kristittyihin ja ylipäätään muihin kuin islamin uskoisiin. Ja maa on hyvin köyhä. Suurimmalla osalla ihmisistä on alle dollari käytössään päivää kohti. Ja Puolan hallitus on vuodesta 2018 pyrkinyt tekemään yhteistyötä. Olemme pyrkineet tukemaan jihadistien uhreja. Me olemme rakentaneet köyhille perheille asuinsijoja noin 60 kappaletta. Ja sitten sen lisäksi, mitä te jo ehdotitte, niin tämän lisäksi meidän tulisi vahvistaa humanitaarista apua siellä paikan päällä. Meidän tulisi tässä vahvistaa EUn näkyvyyttä ja EUn toimintaa tuolla paikan päällä. Kiitos tämän päivän keskustelusta. On hyvin tärkeää, että käymme tätä keskustelua. Nimittäin tilanne on uhkaava ja elinolosuhteet heikkenevät jatkuvasti. Kiitos. Kiitos edustaja Kempa. Sitten catch menettely on päättynyt näin ollen ja annan lopuksi vielä äh, edust- korkean edustajan puolesta puheenvuoron käyttää myös ministeri Tuppurainen tässä lopuksi. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, tämä keskustelu oli tulevien ja nykytoimien kannalta hyvin relevantti. Haluan kiittää jäseniä heidän puheenvuoroistaan. EU on rakentanut korkeaa profiilia Sahelin alueella. Tarvitsemme integroitua lähestymistapaa, jolla osoitamme globaalia strategiamme. Ensi viikolla korkeadustaja Mogherini voi kertoa näistä saavutuksista YK yleiskokouksen ohessa, kun siellä järjestetään Sahel- ja Mali-kokous. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni ja totean, että G7-kumppanuus turvallisuudesta ja vakaudesta Sahelissa on tervetullut aloite. Tällä pyrimme tukemaan integroitua lähestymistapaa ja pitkän aikavälin äh, lähestymistapaa ja välttääksemme päällekkäistä työtä. Olemme olleet yhteydessä myös paikallisiin toimijoihin ja tämän päivän keskustelun pohjalta voin vakuuttaa teille, että me emme jätä Burkina Fasoa yksin vastaamaan näihin haasteisiin. Kiitos ministeri Tuppurainen. Keskustelu on näin ollen päättynyt. Ja seuraavana on sitten korkean edustajan ja neuvoston julkilausuma aiheesta Kolumbian poliittinen tilanne ja rauhanprosessin täytäntöönpano. Ja tässäkin ministeri Tuppurainen käyttää puheenvuoron komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kolme vuotta sitten Kolumbia osoitti maailmalle, että jopa pitkäaikaisin ja väkivaltaisin konflikti voidaan saada loppumaan. Kukaan ei uskonutkaan, että rauhan rakentaminen olisi ollut helppoa, ja, mutta kolmen vuoden kuluttua tilanne oli se, että kukaan kolumbialainen ei haluaisi palata takaisin synkkään historiaan. Korkea edustaja Mogherini oli viime vuonna, anteeksi viime viikolla Kolumbiassa ja huomasi, että Maa katsoo eteenpäin. Presidentti on sitoutunut rauhansopimuksen täytäntöönpanoon. Farkin johtajat ja muut poliittiset toimijat ovat sitoutuneita rauhan sopimukseen ja poliittiseen yhteisymmärrykseen. On totta, että pieni ryhmä Farkin toisinajattelijoita on päättänyt taas tarttua aseisiin. Tämän ilmoituksen olemme tuominneet jyrkästi, koska väkivalta ei todellakaan ole vastaus maan kohtaamiin haasteisiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on pieni osa Farkkia. Tämä ei tarkoita, ettemmekö ymmärtäisi, että rauhanprosessiin kohdistuu nyt haasteita. Paikallisia johtajia, ihmisoikeustaistelijoita ja Farkin entisiä jäseniä murhataan ja heihin kohdistetaan iskuja ja vaalit ovat ensi kuussa ja nyt nimetään vaaliehdokkaita. Ajankohta on siis hyvin kriittinen. Ja nyt hallitus on ryhtynyt toimiin, jotta voidaan suojella niitä, joihin uhka kohdistuu ja että syylliset saadaan telkien taakse ja että rikollisverkostot voidaan purkaa. Euroopan unioni tarjoaa käytännön apua paikan päällä. Me täydennämme hallituksen toimenpiteitä kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Olemme syytteenvirastossa antaneet tukeamme ja olemme myös Defendemos La Vita-kampanjan Puolustetaan elämää ja me olemme, olemme kaikin tavoin kolumbialaisten tukena ja Kolumbian hallituksen tukena. Me haluamme sanoa kaikille kolumbialaisille, että me voitamme yhdessä tämän taistelun ja rauha koittaa. Korkea edustaja käynnisti Bogotassa viime viikolla monia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on vauhdittaa rauhanprosessia. Mogherini tapasi totuuskomission jäseniä, tutkintaverkoston ja rauhantuomioistuimen jäseniä ja monia muita. 4,5 miljoonaa euroa menee totuuskomissiolle ja tämä on vain yksi esimerkki antamastamme tuesta. Tuemme myös rauhan joukkoja. Tähän mennessä EU on investoinut noin 600 45 miljoonaa euroa Kolumbiaan viime vuosien aikana rauhaa tukeakseen. Me olemme myös perustaneet erityisen rahaston, rauhanrahaston ja EU on myös suurin ulkomainen investoija Kolumbiassa ja erityisesti keskitymme investointitoiminnassa kestävään kehitykseen ja niihin alueisiin, joihin konflikti on erityisesti kohdistunut. Tämän lisäksi korkea edustaja myös julkisti uuden apupaketin, jonka avulla voidaan tukea Venezuelasta tulevia pakolaisia. 30 miljoonaa euroa on annettu jo annetun 120 miljoonan investointipaketin lisäksi. 1,4 miljoonaa pakolaista Venezuelasta on jo tullut Kolumbiaan hakeakseen turvaa. Kolumbia on vastaanottanut nämä ihmiset lämpimästi ja se on esimerkki merkillistä toimintaa koko maailmalle. Kiitokset eivät riitä, vaan Kolumbia ja sen hallitus tarvitsee lisää kansainvälistä tukea. EU tekee kaikkensa ja me olemme kansainvälisen yhteisön eturintamassa tukemassa Kolumbiaa. Kolumbialaiset tietävät, että he voivat laskea EUn jatkevan, jatkuvan tuen varaan jotta yhdessä voi, saamme aikaan rauhan, kun rauhansopimus allekirjoitettiin niin EU ja sen jäsenmaat investoivat puolitoista miljardia euroa rauhansopimuksen tukemiseen. Kolumbiassa. Kolumbialaiset ovat osoittaneet ennen näkemätöntä rohkeutta. He ovat pyrkineet löytämään sovinteluratkaisun ja tarkoitus on rakentaa osallistava ja rauhanomainen yhteiskunta. Ja Eurooppa uskoo tähän, Eurooppa uskoo Kolumbiaan ja kolumbialaisiin ja me annamme jatkossakin kaiken tukemme Kolumbian rauhanrakentajille. Kiitos. Kiitos ministeri Tuppurainen. Ja ensiksi annan puheenvuoron edustaja Del Vera, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa neuvoston edustaja. sopimuksen täytäntöönpano, siinä, siinä täytyy olla pitkän aikavälin näkymät. Tässähän on mukana paljon vaikeuksia ja jatkuvia vaaroja. Tämän vuoksi tässä tarvitaan tällaista pitkän aikavälin näkemystä. Haluaisin korostaa Euroopan unionin rahoitustuen merkitystä, eli eritoten kun se suuntautuu maaseudun kehittämiseen ja yritysmaailman kehittämiseen. Aivan kuten korkea edustaja jo kertoi meillä on uusi ohjelma, jolla tuetaan niitä, jotka päättivät luopua aseista ja ovat pitäneet kiinni tästä sitoumuksestansa. Ja kuten Kolumbian hallituskin on todennut, on erittäin tärkeää turvata poliittisten ja sosiaalisten johtajien turvallisuus. Heitähän on nyt uhkailtu ja saattaa oikeuden eteen ne henkilöt, jotka rikkovat lakia. Kolumbialla on meidän tukemme takanaan. Se on tärkeä kauppakumppani Euroopan unionille ja myös äärimmäisen tärkeä kumppani ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristön suojelukysymyksissä. Korkea edustaja ja turvallisuusneuvosto ovat todenneet, että vaikka tä, sopimuksen täytäntöönpanossa on ollut ongelmia, ongelmia, se etenee hyvin ja vakaasti eteenpäin. Ja haluaisin tunnustaa julkisesti Kolumbian presidentin ja hallituksen kovat, kiittää niitä kovista ponnisteluista. Haluaisin lopuksi kiinnittää huomiota erääseen tärkeään seikkaan, jota neuvoston pitää käsitellä korkean edustajan kanssa. Eilen päättyi Norjan isännöimä keskustelu Kolumbian kanssa. Ja mukana oli, va, oli varsin paljon opposition eh, edustajia. No, silloin puhuttiin sanktioista. Nyt on aika tehdä tämä päätös. Tässä täytyy ryhtyä toimiin korruptoitunutta hallintoa vastaan, joka loi, eh, loukkaa koko ajan ihmisoikeuksia. Muuten emme toimisi oikein. Kiitos. Thank you, Mrs. Del Castillo Vera. Kiitos, edustaja Del Castillo Vera. Sitten SJD-ryhmän puolesta annan puheenvuoron herra Lopesille. Yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. On erittäin hyvä, että tänään keskustelemme täällä Euroopan parlamentissa ja toistamme meidän ehdottoman tukemme Kolumbian rauhanprosessille. Me Tiedämme nyt, että korkea edustaja on käynyt Kolumbiassa ja vienyt tätä viestiä eteenpäin ja me tiedämme myös, että huolestuneena tarkkailemme sitä, mitä Kolumbiassa tapahtuu. Rauhanprosessi, siinä on vaikeuksia ja jotkut haluavat nyt palata väkivallan tielle. Tässä täytyy korostaa hyvin monisyisen prosessin luonnetta. Siinä on aina vaikeuksia sosiaalisia ja poliittisia. Meidän täytyy muistaa myös budjettivaatimukset ja maa, maapalautuskysymykset. Nämä ovat erittäin tärkeitä osa-alueita rauhanprosessissa. Kolumbian hallituksella on meidän tuki takanaan, mutta siellä täytyy todellakin ottaa askeleita eteenpäin ja muistaa, että tällä pitkällä rauhanprosessin tiellä ei voi enää peruuttaa. Kiitos edustaja Lopes. Sitten Renew-ryhmän puolesta Rova Bilbao Barandika kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Farkin pienten ryhmien paluu väkivallan tielle, se täytyy johtaa siihen, että me Euroopan unionissa tuemme entistä vahvemmin Kolumbian rauhanprosessia. Täytäntöönpano vaikeuksista huolimatta Kolumbia on toiminut niin, että yli 2000 entistä kapinallista palaisi tavalliseen elämään mukaan. Tässä on turvallisuusvaranto, joka, jonka pitäisi korvata tähän mennessä riittämättömät toimet. Ja viranomaiset ovat vilpittömästi sitoutuneet korjaamaan tätä ongelmaa. Siitähän riippuu kaikkien sektorien uskottavuus. Kolumbia on diagnosoinut tämän ongelman ja luonut ratkaisuja sen hoitamiseksi. Tässä on 2018-2022 vuosille luotu ohjelma, jossa puututaan yhteen konfliktin suurimmista syistä, eli epätasa-arvo ja köyhyys. Tässä Kolumbiassa elää kolme, yli kolme miljoonaa äärimmäisen köyhää ihmistä ja monia muita, jotka kärsivät vakavasta sosiaalisten palvelujen puutteesta. Kaikkien näiden ongelmien hoitaminen on avainasemassa ongelmien ratkaisemisessa. Tämän lisäksi Maduron hallitusta pakenevia venezuelaisia tulee Kolumbian alueelle. Tänä päivänä tästä syystä meidän täytyy antaa entistä enemmän poliittista, inhimillistä ja humanitaarista ja taloudellista apua Kolumbialle ja toimia välittäjänä tässä sekä auttaa heitä hyödyntämään kaikkea osaamista. Diplomatia täytyy ottaa käyttöön ja hyödyntää kahdenvälisiä sopimuksia, niin että Euroopan unionin tuki, tukea lupavista sanoista tulee todellisuutta Kolumbiassa. Thank you. Kiitos. Edustaja Bilbao Barandika sitten vihreiden puolesta. Ja EFA-ryhmän puolesta Riva Ihiner, olkaa hyvä. One minute. Kiitoksia puhemies. Kolumbian ihmisoikeuskysymykset ovat nousseet taas tapetille viime aikoina. 155 ihmisoikeusaktivistia äh, murhattiin vuonna 2018 ja 25 äh, kuoli tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kolumbia on maailman toiseksi vaarallisin maa ympäristöaktivisteille ja kaikki tämä tapahtuu rankaisemattomuuden ilmapiirissä. Tästä syystä Euroopan unionihan on yksi toimijoista Kolumbian rauhanprosessia. Meidän täytyy vaatia komissiota pitämään erityisedustajansa paikalla. Milloin komissio aikoo kutsua koolle Euro- tai järjestää Euroopan unionin ja Kolumbian välisen ihmisoikeusvuoropuhelun? Vihreiden alen ryhmässä olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin täytyy myös ottaa käyttöön erilaisia välineitä, joilla voidaan parantaa ihmisoikeuksia Kolumbiassa, esimerkiksi yhdistyneen kuningas, yhdistyneiden kansakuntien erityisedustajan mandaatin pidentäminen Kolumbiassa. Meidän täytyy saada maan ihmisoikeustilannetta paremmaksi. Kiitos. Thank you. Kiitos edustaja Ribai Hiner. Sitten ECR-ryhmän puolesta Edustaja Terch, yksi ja puoli minuuttia. Yes. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mehän olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Kolumbia tarvitsee nyt kiireellisesti apua. Ei pelkästään Farkin osaan palautua väkivaltaisuuksiin, kun he yrittävät palata aktiivisesti taas terrorismin tielle – vaan siksi, että Kolumbian toinenkin FNL-järjestö äh, on aktivoitunut ja se on vallassa useissa äh, Venezuelan osa valtiossa tai useilla Venezuelan alueilla. Esimerkiksi Orinokossa äh, se on sen toiminta on johtanut siihen, että alkuperäisväestö on joutunut pakenemaan suurilta alueilta – Kolumbian alueelle ja tämä entisestään aiheuttaa lisää epävakautta. Tällä hetkellä miljoona 400 000 venezuelalaista on paennut, paennut Kolumbiaan ja 420 000 venezuelalaista on paen, pakenemassa Maduron rikollista hallintoa. Nyt on todellakin aika tukea Kolumbiaa ja painostaa niitä, joilla on oma roolinsa Kolumbian epävakauden lisäämisessä, kun he toimivat Venezuelasta käsiin. Korkeudustaja Mogherini puhui viime viikolla ja tuki todella häpeällisellä tavalla kommunistista hallintoa Venezuelassa. Kar- Karakasin tilanne on myös Kolumbian vakauden kannalta aivan tähdellinen. Kiitos, herra Terch. Sitten GUE NGL-ryhmän puolesta herra Pineda, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Edustaja Mogherini on palannut Kolumbiasta ja hän tietää, sitä, että rauhanprosessin sopimusta ei ole täytetty. Maanviljelijöitä, maanviljelijöiden oikeuksia ei ole palautettu ja heitä on häädetty väkivaltaisesti mailtansa. maiden palauttaminen on jähmettynyt ja poliittisia ja sosiaalisia johtajia on tapettu. Tässä on erittäin huolestuttavaa että hallituksen toimien jäl- jäljiltä jää jäljelle vain kuolleita. 150 eh, ihmistä on taas tapattu ja vaalien alla yli 30 ehdokasta on saanut surmansa. Ainoa tapa välttää konfliktin uudelleen eskaloituminen on rauhansopimuksen täysi täytäntöönpano. Euroopan unionin täytyy ottaa kaikki nämä kysymykset huomioon antaessaan tukea Kolumbialle. Kiitos edustaja Pinera. Sitten ryhmien ulkopuolisten edustajana herra Roland, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. I declare a person. Kiitos puhemies. Minulla on tässä henkilökohtainen etu. Kolmas äh, poikani on siinä tilanteessa, että hänen kummisetänsä on kolumbialainen ja sitten Meillä on myös Tenniksessä äh, hienoja saavutuksia, joilla on tällainen Kolumbia-kytkös. No sitten presidentti Santos allekirjoitti äh, militiaryhmien Farkin kanssa rauhansopimuksen. Vuosikymmenten sodankäynnin jälkeen vaadittiin todellista johtajuutta ottaa Fark-joukot mukaan tähän rauhanprosessiin. Nyt rauhansopimus on kuitenkin uhattuna, kun Farkin tietyt osat haluavat taas uutta aseellista taistelua naapurimaassa Venezuelassa Maduro lietsoo tätä kiistaa. On vaarana se, että Kolumbia palaa taas pimeisiin aikoihin. Nyt on oleellisen tärkeää, että presidentti pysyy tiukkana eikä taivu uhkausten edessä, jota FARC sille esittää. EUlla ei ole oikeutta eikä myöskään velvollisuuksia perussopimuksen pohjalta puuttua Kolumbian sisäisiin asioihin. Sehän on suvereeni itsenäinen valtio ja EUn ulkopolitiikkaa ei tässä tilanteessa toivota eikä haluta. Thank you, Mr. Roland. Kiitos, edustaja Roland. Sitten puolitoista minuuttia, herra Milan Mon. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin tuoda esille sen, että korkea edustaja Mogherinin vierailu Bogotassa viime viikolla oli mielestäni erittäin hyödyllinen. Euroopan unionin täytyy edelleen ilmaista solidaarisuutensa selkeästi näinä vaikoina, vaikeina aikoina Kolumbialle. Ne ovat vaik- Tässä ei voida unohtaa myöskään Venezuelaa. Sieltä yli neljä miljoonaa ihmistä on painut Maduron hallitusta. Kolumbiassa on lähes puolitoista miljoonaa siirtymään joutunutta ja nämä luvut tulevat ö, muuttumaan nyt kun Peru, Chile ja Ecuador ovat tarjonneet apua, mutta tässä tukea on annettu vain 30 miljoonaa euroa. Toivottavasti tämä luku tulee nyt kasvamaan, koska Yhdysvaltojen humanitaarinen apu Kolumbialle on paljon suurempaa kuin Euroopan unionin kokonaisapu. On huolestuttava, että pieni kapinallisryhmä on ilmaissut äskettäin palavansa jälleen käyttämään aseita. Rauhanprosessi etenee, se etenee merkittävässä määrin, mutta kuitenkin on ihmisiä, jotka aikovat uudelleen tarttua aseisiin. Itse Farkin johtaja Timochenko sanoi eilen espanjalaisessa lehdessä, että rauhanprosessi on peruuttamaton. Meidän täytyy, hyvä puhemies, jatkaa edelleen tuen osoittamista Kolumbialle, koska se on meidän ystävä maamme ja me olemme viime aikoina vahventaneet siteitämme Kolumbiaan. One minute. Kiitos. Sitten yksi minuutti, edustaja Areena, olkaa hyvä. Kiitos. EU ja Kolumbia ovat aloittaneet poliittisen dialogin rauhan varmistamiseksi ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Tällä hetkellä ihmisoikeustaistelijat ovat uhan alla, äh, alla äh, Kolumbiassa ja sata, satoja luonnonsuojelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia on tapettu Kolumbiassa ja ainoastaan 8 prosenttia näistä murhista tai tapoista on johtanut oikeustoimiin. Sitten 2016 syyttäjäverkosto sitten perustettiin EUn tuella ja tämä on hyvä askel ja haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä ihmisoikeuksien puolustajien turvaamiseksi. Ja sitten mitä Kolumbiaan tulee, niin pitäisi jotenkin arvioida, miten ihmisoikeudet toteutuvat Kolumbiassa. Olen kuullut, että arviointia on tarkoitus tehdä, mitä sille kuuluu, miten ihmisoikeustilannetta arvioidaan. Kiitos ja sitten Karantsova, yksi minuutti, olkaa hyvä. 2016 deal. Vuoden 2016 sopimus toi hauraan rauhan Kolumbiaan. Rauha on nyt entistä enemmän uhattuna Suurin osa Farkin johtajista on tuominnut jälleen lihahtaneen sodan, mutta emme voi aliarvioida mahdollisia uhkia. Venezuela on myös epävakauttava tekijä. Siitä aiheutuu painetta, kun yli 1,4 miljoonaa pakolaista on tullut rajan ylitse. Myös militiajoukot voivat käydä omaa sotansa. Meidän on tuettava rauhanomaisen ratkaisun toteutumista Kolumbiassa. Kolumbian hallitus tarvitsee meidän tukeamme entistä enemmän, jotta rauhansopimusta voidaan todella toteuttaa. Meidän on jatkettava aktiivista ratkaisun hakua Venezuelan kriisiin. Se vaikuttaa heijasten vaikutuksen kautta myös Kolumbiaan. Thank you. One minute, Mr. Kiitos. Sitten edustaja Urban Crespo, yksi minuutti. Uh... Kiitoksia, hyvä puhemies. Kolme vuotta sitten eh, juhlittiin Kolumbian rauhanprosessia. Tänään valittelemme sitä, että väkivalta jatkuu. Näiden kolmen vuoden aikana 500 ihmisoikeusaktivistia ja 175 ö, poliittista ja sosiaalista johtajaa on tapettu. Jotkut Farkin jäsenet ovat kolmen vuoden päästä tarttuneet uudelleen aseisiin, mutta me valitamme myös sitä, että Kolumbian hallitus ei ole ryhtynyt panemaan täytäntöön rauhanprosessin askelia. Aseellisia aseellisia joukkoja, niiden aseista riisuntaa ei ole viety eteenpäin ja tämän lisäksi nä, siteitä näihin ryhmiin on vahvistuttu. Euroopan unionista me tarjoamme miljoonia tällaisten sopimusten hyväksi, joita ei sitten panna täytäntöön. Mitä on tehty esimerkiksi paramilitaristen ryhmien, puolisotilaisten ryhmien riisumiseksi aseista? Näiden maiden täytyy todellakin viedä eteenpäin tätä rauhanprosessia ilman mitään takuita, koskaan ei saada Kolumbiassa rauhaa aikaiseksi. Mr. Bull. Kiitos ja herra Bull, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kolumbia on ollut jatkuvassa konfliktin tilassa koko viime vuosisadan. Monet maat ovat siitä kiinnostuneita ja sen takia tämä rauhansopimus 2016 Farkin ja Kolumbian välillä oli todella hyvä askel. Park on, FARC on luvannut lopettaa sotilaalliset toimet ja siitä on tulossa tavallinen puolue. Mutta nyt valtatyhjiö on jätetty ja monet muut terroristiorganisaatiot ja rikollisjärjestöt ovat haluavat täyttää tämän te- tyhjön erityisesti osallistumalla huumekauppaan. 31 prosenttia on kokaiinin tuotanto noussut ja tämä on noin 2,7 miljardia dollaria. Nämä valtavat kokainirahat rahoittavat näitä uusia rikollisjärjestöjä ja ne levittävät kauhua ja terroria alueella. Eli ryhmä, anteeksi, rauhansopimus ei ole johtanut rauhaan, vaan ainoastaan rikollisjärjestö on korvautunut toisilla. Tiedän, miten vaikea vaarallinen kokaini on ihmiselle, olen lääkäri. Meidän täytyy löytää pysyviä ratkaisuja ja sellaista politiikkaa, jolla voidaan pysäyttää tämä huumekauppaan perustuva rikollisuuden nousu Kolumbiassa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puolitoista minuuttia. Lopes Hill, olkaa hyvä. La Unión Euroopan unionin täytyy toimia, kun Kolumbiassa vaarana on Farkin kapinallisten paluu aseelliselle, aseelliseen taisteluun. Rauhanprosessi on ainut tapa ratkaista tämä konflikti, joka on vaarantanut koko alueen vakauden. Venezuelan diktatuuri, hallitus tarjoaa tukea näille Kolumbian kapinallisille – Kolumbian viranomaiset ovat tämän jo todistaneet. Venezuelan diktatuuri on johtanut siihen, että yli neljä miljoonaa venezuelalaisen on täytynyt lähteä pakoon maastansa ja lähestulkoon kaksi miljoonaa heistä on päätynyt Kolumbiaan. Tämä on aiheuttanut valtaisaa painetta esimerkiksi terveys- ja asumissektorille. Olen iloinen mokeriinin esittämästä avutarjouksesta Kolumbialle sen osalta, että nämä mm, maahantulijat voidaan, heitä voidaan auttaa ja heidät voidaan kotouttaa maahan. Kriisin perussyyhyn täytyy puuttua Kolumbiassa. Tämän vuoksi Euroopan unionin täytyy panna nyt täytäntöön Venezuelan Venezuelaa vastaan suunnatut sanktiot ihmisoikeusrikkomusten takia. Edustaja Mogherini sanoi, että jos ei saada konkreettisia tuloksia aikaiseksi neuvotteluissa, Euroopan unionin täytyy välittömästi toimia. Kolumbian, Kolumbia tarvitsee apua eikä se voi Maduron hallituksen aiheuttamien syiden takia kärsiä. Thank you. Anna. Kiitos. Anteeksi, että käytin Vatsar nuijaani vähän liian aikaisin. Sitten yksi minuutti, edustaja Kinnitsi. Grazie, gra- Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, tämä parlamentti on vahvasti tukenut rauhanprosessia, joka on saatu vuosikymmenten sotimisen jälkeen aikaiseksi. Haluamme puolustaa näin kaikkia ihmisoikeuksia. Tilanne katsaus ei kuitenkaan ole kovinkaan hyvä hyökkäyksiä on entistä enemmän, ihmisoikeuksia rikotaan, syrjintää tapahtuu ja naisten oikeuksia rikotaan. 2018 noin 350 lasta on kärsinyt aliravitsemuksesta ja sairauksista. Nämä lapset ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa. Euroopan unionissa meidän on käytettävä kaikkia välineitä ja resursseja, joita käytössämme on jotta voisimme puolustaa Kolumbian rauhaa niin, että ihmisoikeuksia, oikeutta, turvallisuutta, sosiaalista tasa-arvoa voitaisiin puolustaa ja huomioitaisiin lasten tulevaisuus koko maassa. Thank you. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Bausa Dias. Yes. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että prioriteettina täytyy olla – Kolumbian kansan hyvinvointi ja turvallisuus. Tässä mielessä täytyy muistaa yksi seikka. Eli täytyy muistaa menneisyys. Tässä täytyy todellakin varmistaa se, että ei uudelleen ruveta kirjoittamaan historiaa eikä anneta periksi terroristeille. Meidän täytyy oikeuden avulla varmistaa rauha. Rauhansopimuksen allekirjoittaminen ei valitettavasti laittanut loppupistettä terrorismille. Ja minäkin olen elänyt maassa, jossa on kärsitty terroristien iskuista. Tämän vuoksi minä pyydän henkilökohtaisesti Rova Mogherinilta, että hän ei ajattelisi, että tämä on konflikti erilaisten joukkojen välillä. Ei, vaan perustana täytyy olla se, että kaikki, jotka murhaavat ihmisiä, saatetaan tuomioistuimen eteen. Tämä on seikka, joka Rova Mogherini täytyy olla muistaa. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Pereira. Kiitoksia puhemies. Rauhasopimuksen velvoitteiden rikkominen ja satojen poliittisten ja sosiaalisten johtajien tappaminen ovat todella vakavia ongelmia. Kolumbian valtio haluaa viedä eteenpäin rauhansopimusta, mutta se ei ole toiminut riittävästi esimerkiksi puolisotilaallisten joukkojen riisumiseksi aseista tai rangaistakseen väärintekijöitä. Tämä aiheuttaa vakavan sosiaalisen ongelman Kolumbiassa ja tässä loukataan myös Kolumbian kansan demokraattisia oikeuksia. Tämä vaarantaa rauhansopimuksen. Rauhansopimuksen täytäntöönpanolla saataisiin loppumaan tämä, tai tarkoituksena oli saada loppumaan väkivaltaisuudet. Kolumbian kansala- kansalaisilla on oikeus päästä takaisin ö, rauhan ja turvallisuuden tielle. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Van Daalen. Puhemies, poliittiset suhteet Väli-Amerikassa ovat hankalat. Venezuelassa vallalla on diktaattori, ja Venezuelan diktaattori pyrkii tätä diktatuuria laajentamaan myös Kolumbiaan. Kolumbiassa on saavutettu aika hyvä rauhansopimus FARC-sissien kanssa, mutta venezuelalaiset voimat haluavat sitä horjuttaa. Ja nyt tilanne on horjunut ja kun FARC on poistunut huumekaupasta, niin se antaa tilaa sitten uusille rikollisjärjestöille astua kuvaan. Meidän täytyy tukea rauhan prosessia ja varmistaa, että rauhansopimusta noudatetaan. Liian monet kolumbialaiset viljelijät odottavat edelleen niitä rahoja, joita heille luvattiin, kun sanottiin, että annetaan tukea vaihtoehtoisten viljelykasvien viljelemiselle. Meidän täytyy varmistaa, että tämä tuki viljelijöille menee perille ettei huumekauppa ala taas rehottaa. Ja meidän täytyy pitää yllä hyvin tiiviitä suhteita latinalaiseen Amerikkaan. Kolumbian rauhansopimus on aivan olennainen, jos haluamme torjua kuolettavaa huumebisnestä tuolla alueella. Ajatelkaamme miljoonia huumeiden käyttäjiä. Heitä kuolee joka päivä ja huumesodissakin kuolee vaikka kuinka paljon. Ja tämä on asia, joka ulottuu myös Eurooppaan asti. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Santos, yksi minuutti. President. Kiitoksia puhemies. 260 000 kuollut 83 000 kadonnatta, 7,3 miljoonaa siirtymään joutunutta. Nämä ovat synkkiä lukuja Kolumbian 50 vuoden pituisesta konfliktista, jonka loppupisteenä oli rauhan prosessi, jossa Euroopan unionilla on merkittävä rooli. Me emme voi enää palata takaisin menneisyyteen. Kolumbia ei voi sitä tehdä pieni vähemmistö haluaa palata taas aseelliselle tielle. Tämä aiheuttaa suurta huolta meille, koska se epävaka- aiheuttaa epävakautta alueella ja koko maassa. Tässä on lähtenyt liikkeelle kollektiivinen rauhanrakennus ja entiset kapinalliset täytyy pystyä integroimaan takaisin yhteiskuntaan sekä saattaa rikolliset tuomioistuimen eteen, kun he ovat tappaneet näitä aktivisteja. Euroopan unionin täytyy edelleen jatkaa tukeansa ja kumppanuutta Kolumbian rauhansopimuksen täytäntöönpanossa ja valvoa, että hallitus panee täytäntöön sitoumuksia. Poliittinen vuoropuhelu on ainut tapa edetä tässä niin, että tilanne saadaan rauhoitettua. Thank you. One minute. Kiitos. Ja edustaja Sanchez Amor, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Me olemme erittäin, olimme erittäin iloisia, kun rauhansopimus Kolumbiassa pantiin täytäntöön sovitut. Se sitoumukset on täytetty, mutta tässä nyt on kehityksessä otettu kyllä valitettavia askelia taaksepäin, kun Farko on sitten taas aktivoitunut hallintokin on ollut tässä heikentämässä rauhanprosessia. Tietysti meidän täytyy edelleen tukea Kolumbiaa, niin kuin kollegatkin ovat täällä todenneet, mutta tässä tarvitaan Kolumbiassakin poliittista tahtoa, jota ei voida korvata pelkällä rahoituksen tulemisella maahan. Kaikki tämä vaikuttaa Kolumbian ja koko alueen vakauteen. Euroopan unionin täytyy tarkastella uudelleen ja päivyttää Kolumbia kantaansa, koska siellä nyt tapahtuu asioita, jotka eivät olleet, niitä ei ollut ennakoitu työohjelmassamme. Ja meitä täytyy olla joku henkilö, joka edustaa Euroopan unionin rauhanprosessia, rauhanprosessissa, koska kaikki nämä asiat ovat tärkeitä myös Euroopan unionin etujen kannalta. Kiitos. Darling. Kiitoksia. Yksi minuutti, Curtin Darling. Kiitos puhemies. Vuoden 2016 rauhan sopimus loi toivoa kolumbialaiselle. Oli suuri saavutus. Väkivaltaa kuitenkin rehottaa. Aktivisteja, AY-aktiiveja jatkuvasti murhataan ilman seurauksia. Hallituksen politiikka, rauhan sopimuksen täytäntöönpanon suhteen myös vaarantaa tämän rauhanprosessin. Meillä on oma roolimme ja meidän on otettava vastuu siitä. Meidän täytyy pitää erityisedustaja paikalla ja tukea hänen toimiaan. Meillähän on suoraa vaikutusvaltaa ihmisoikeuslausekkeiden kautta kauppasopimuksissa Kolumbian kanssa ja näitä täytyy käyttää. On myös lisättävä tukea oikeuslaitokselle niin, että saadaan sovinto ja totuus selville. Ilman kansainvälistä tukea mitä rauhaa Kolumbiaan ei saada aikaiseksi. Me emme voi väistää vastuutamme. Meidän on käytettävä kaikkia välineitä, joita käytössämme on. Rauhansopimus on aivan liian tärkeä. Thank you now. Catch the eye. Kiitos. Catch the eye. Menettely alkaa nyt yksi minuutti per puhuja. Garcia del Blanco ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Rauhan sopimus on nimenomaan rauhan sopimus kahden eri toimijan välillä. Ei tämä ole mikään antautuminen, niin kuin oman maani oikeiston edustaja tässä sanoi. Siis tässähän on kysymys siitä, että toteutetaan se, mi- mi- mihin on sitouduttu rauhanprosessissa. Se ei ole helppoa maassa, jossa on satoja ihmisiä kuollut konfliktin aikana. Ja vaikka poliittista tahtoa olisi kovin paljon, voi olla hyvin vaikea päästä lopulliseen sopimukseen. Euroopan parlamentti ja komissio, korkea edustaja, niiden täytyy pitää mielessään se, että humanitaarinen tilanne on hyvin vakava, kun ajatellaan Venezuelan venezuelalaisten pakolaisten tuloa maahan, erityisesti raja-alueella. Kolumbia tarvitsee tässä humanitaarista apua näille henkilöille myös tulevaisuudessa koska tämä pakolaisvirta ei ole nyt loppumassa raja-alueella. Meidän täytyy olla äärimmäisen vaativia näiden lisävarojen suhteen, joita suunnataan humanitaariseen apuun, mutta myös rauhanprosessiin, koska tässä nyt loppupelissä on kysymys koko maan ja alueen vakaudesta. One minute, Mrs. Kiitos, edustaja Daly. Yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos, puhemies.